huomenta, hyvät kollegat. Sylmistit tervetuloa kokouksen toiseen päivään. Näen, että siellä on kiihkeitä keskusteluja vielä. Esityslistalla on 2010 talousarvio. Ja nämä summat, jotka mielelle näkisimme 2010 talousarviossa valiokuntamaiselta monelta meistä oli kesätauko, joku on kuitenkin tehnyt töitä ja se joku oli Jutta Hauk, vaikka hän on vain varajäsen, hän on kuitenkin tehnyt meille työ Ja valmistelija Jutta Haugille annan ensin puheenvuoron alusta, alustusta varten. Danke. Ähm. Kiitoksia. Ja jos kollegat nyt kuuntelisivat, tiedän, etteivät kaikki ymmärrä Saksaa, mutta joitakin perustavaa perustavia asioita haluaisin tässä sanoa, koska mulla muut kollegat ovat, jotka olivat uusia, eivät tunne minua, eivätkä välttämättä aina talousarviota voikaan tietää. Perustavanlaatuinen asia yksi näistä virastoista. 28 niitä nyt on EU-ssa tällä hetkellä, joista me olemme parlamenttina osavastuussa – jotka saavat osan rahoistaan budjetista tai koko rahansa. Komissio tekee tällaisen alustavan tällaisen esityksen Aten joka vuosi ja neuvosto, kuten aina. Sitten kernaasti tässä vaiheessa leikkaa budjettia ja sitten se aina pelästyttää virastoihmisiä, mutta sen ei tarvitse niin tehdä, koska me säännönmukaisesti menemme takaisin tähän Ateen näissä luvuissa. Ja nyt tarkastuksetkin näyttävät siltä virastojen osalta. Saman aikaisesti on tietysti erilaisia ageristoja. Jotkut virastot eivät saa kaikkea rahansa budjetista, vaan ne eh, saavat osansa myös maksuista, joita ne saavat siitä työstä, jota tekevät. Tämä koskee kemikaalivirastoa Helsingissä, se koskee EMEA Lontoossa, siis lääkevirastoa, ja näiden virastojen osalta niin kutsutut päämäärään sidotut määrärahat ovat otettu käyttöön, mikä tarkoittaa sitä, että jos yhtenä ne eivät ole käyttäneet kaikkia rahoja määrärahoja, niin he voivat, ne voivat ne eivät voi sitä säästökassaan laittaa, mutta tähän assigned revenues-kohtaan se voidaan siirtää ja sitten komissio pitää sen rahan siellä, jos seuraavana vuonna – Tätä rahaa tarvitaan, jos budjetti ei riitäkään, niin komissiolta sitä rahaa voidaan pyytää. Joskus komissio on kuitenkin kitsas. EMEAn ja EHAN kohdalla nämä signed revenues, käyttötarkoitetut määrärahat, otettu käyttöön se ei kuitenkaan käy, koska virastot ovat riippuvaisia maksuista ja sen me kaikki tiedämme hyvästä vanhasta käytännöstä, että ei aina voi sanoa selvästi etukäteen, että miten paljon budjettivuoden aikana näitä maksuja tulee. Se riippuu siitä, että miten monet yritykset esimerkiksi MES pyytävät palveluja. Joskus sitten tarkistuksena menen Aten yli. Sitten virastosta viimeisenä tietysti on henkilöstösuunnitelmia virastoilla. Pitkän aikaa nyt sitten viraston ja henkilöstöpäänosaston kanssa on väännetty siitä, että on näitä kehityssuunnitelmia niin, että virastot todellakin voivat järkevästi tehdä työtä. Se tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että me parlamenttina yhden talousarviomenettelyn aikana voi sotkea näitä kaikkia henkilöstösuunnitelmia. Me emme sotkeudu tai väitä, että tiedämme paremmin kuin komissio tai johtokunta virastossa. Miten nämä henkilöt sitten pitää saada, jotka virastossa työntekevät. Tämä tarkoittaa, että tarkistukset. Jos sanotaan, että halutaan kaksi AD-virkaa EHAan, Helsinkiin lisää, ne pitää hylätä selkeästi. Jos sitä ympäristövaliokunnassa sitä ei tehdä, niin sitten budjettivaliokunnan ihmiset sen tekevät. 88 virastossa täytyy tietty järjestys säilyä. Jokainen virasto, joka budjettivuoden aikana näkee, että sillä henkilöstöllä, joka sillä on, ei tule toimeen, voi anoa tällaista oikaisubudjettia. Sellaisia on koettu ja sitten budjettivuoden aikana henkilöstösuunnitelma voi komission ehdotuksesta tulla muutetuksi. No sen verran virastoista. Nyt sitten uudet budjettikohdat. Tietysti on houkuttelevaa uusia budjettikohtia asioille, jotka ovat lähellä poliitikon sydäntä, luoda yksinkertaisesti ja sanoa, että tämä on meidän poliittinen tahtomme. Ihan hienoa. Siinä on sitten poliittinen tahtomme dokumentoitu, mutta ei sen enempää, koska budjetista rahaa voidaan antaa tietyille, antaa kohti vain, jos niillä on oikeusperusta. Mikä tarkoittaa, ja ennen kaikkea komissio, joka sen pitää toteuttaa, tarvitsee oikeusperustan sille oikein äh, budjettikohdalle, josta rahaa annetaan. Viime vuonna kollegani ja minä, tai kollegani eivät ole halunneet kuulla. Ilmastora, ilmastorahasto on budjettikohta luotu. Komissio oli 20 miljoonaa euroa, jotka siellä kohdalla ovat, ei ole pystynyt ne käyttämään ja jakamaan. Ja nyt se Etsi budjettikohtia, jonne tämä raha voitaisiin siirtää. Se, on, se ei ole järkevää, koska sen kautta rajoitamme mahdollisuuksimme. Laitetaan rahaa jonnekin, jota ei kuitenkaan voida käyttää, koska oikeusperustaa ei ole. Sen vuoksi pyydän, ei uusien budjettikohtien luomista. Nähdään mieluummin se vaiva, että katsotaan näiden yksittäisten budjettikohtien oikeusperusta ja sitten sanotaan, että laitetaan sinne lisää rahaa. Tai että toiseen kohtaan halutaan painopiste. Se on järkevää, mikään muu ei. Sitten kolmas kohta, pilottihankkeet. Kollegat ovat olleet menestyksekkäitä, ei menestyksekkäitä, vaan hyvin kekseliäitä, mitä tulee pilottihankkeiden keksimiseen. Kokonainen kirjo ehdotuksia, joita tulee, ne on vedetty pois, mutta on joitakin, joita ei ole vedetty pois. Haluan muistuttaa siitä, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet, niiden täytyy olla aina sellaisia asioita, jotka ensinnäkin, niillä on eurooppalaista lisäarvoa muassaan tuotavana. Ja toisena, niin niiden täytyy olla myös innovatiivisia, aivan uusia, upouusia. Ei pidä olla mitään muuta mahdollisuutta lainsäädäntöä olla olemassa, joka jo asian sisältäisi. Muuten se ei ole pilottihanke. Se on, saattaa olla parlamentin hyvä aloite, mutta se ei ole pilottihanke. Ja kuten kollega Richard Seber sanoo, molemmat hänen ehdotuksensa, tai Richard Seberistä, hänen ehdotuksensa täytyy sanoa, että hänen ehdotuksensa eivät ole Eurooppalaisen pilottihankkeelta kollega Aaretas vieressä on ehdottanut, että pilottihanke tehdään hänen ehdotuksestaan olevassa asiassa on jo 11 jäsenvaltiossa olemassa asia, jotka kaikki ovat laitettavissa täytäntöön. Voidaan komissiota siitä tehdä vaatia tekemään lainsäädäntöä. Se olisi toinen asia, mutta pilottihankkeella siinä ei päästä eteenpäin. Ja Chris Davis ihan lopuksi. Yhdeksän kuukautta myöhässä tulee hyvän ideansa kanssa. Vähähiilisellä asialla mennä eteenpäin. Se ei ole pilottihanke. Komissio on jo antanut tutkimuspyynnön ja se esitellään ensi vuonna ja komissio on tässä ollut joskeleen meitä edellä. Sekään ei ole pilottihanke. ainoa pilottihanke, jota minä voin puoltaa, on Thomas Ulmerin hepatitis B valvonta ja seulonta. Ja nyt tämän verran tästä ja nyt voidaan oikeastaan äänestää. Kiitos Jutta. Tämä oli varmasti ihan äh, hyödyllistä käydä systemaattisesti lävitse nämä virastot ja selittää nämä budjettikohdat. Minulla on tässä nyt erittäin suuri ongelma ja pyydänkin teiltä ymmärrystä. Kello 11 paikalle tulee kaksi neuvoston puheenjohtajamaan edustajaa ja me tarvitsemme 10 minuuttia aikaa äänestykseen. Meillä ei nyt tässä ole aikaa keskustella, joten pyytäisin, että siirrymme välittömästi äänestämiseen ja pyytäisin nyt ymmärtämystä kollegoilta, jotka varmasti nyt haluaisivat äh, puhua. Joten ehdotan, että me äänestämme välittömästi. Ensimmäinen tarkistus 5911 Jutta Haukilta äänet puolesta Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 5905 haukilta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5910 haukilta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 5921 Chris Davisilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äh, da, da geht's ja um Anteeksi, tässä on, ei ole kyse pilottihankkeesta Chris Davisillä tästä kohdassa, vaan siitä 0703 kohta, 07037, mitä siinä on kyse, siinä olen tehnyt saman tarkistuksen. Nämä ovat identtisiä sosiaalidemokraatilta puolesta. Sorry. Also, jetzt äh, bitte absch- Selvä. Eli äänestetään. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäviisi puolesta. Ei vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Chris. To say that at least two of my colleagues here have got voting. Vähintään kaksi kollegaa on, heillä on äänestyslaitteet, jotka eivät toimi, vieläkin yksi. Aika monilla näyttää olevan äänestyslaitteet, jotka eivät toimi. No sitten voimme olla iloisia siitä, että tällä tuloksella eh, mikään ei olisi tätä lopputulosta muuttanut. Mutta täytyy nyt katsoa, eh, voidaanko yleensä äänestää koneellisesti tässä äänestyksessä. Sitten äänestämme 5906 Jutta Haugilta. 5906 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi yhdeksän nolla neljä Bas Eichhautilta esittelijä. Ähm, ähm, Bas erst den gemacht, ähm, äh, dass das... Olen tehnyt sen ehdotuksen, että mitä tässä halutaan, että siinä tehdään siirto. Mutta kun komission kanssa vielä puhuin, niin komissio sanoi, että se voi sen myös implementoida sen Life Plus-kohdassa. Tämä iCodit, siitä voidaan äänestää niin kuin sen on ehdotettu. Sanan Sovi. Eli ei suullista tarkistusta, vaan Baasin alkuperäinen tarkistus. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5914 Janos Anderilta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5918 Seeberiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5919 Seeberiltä puolesta vastaan tyhjää näyttää aika lailla 50-50 tulokselta. Eli mitäs nyt tehdään, kun koneet eivät toimi? Kokeillaan, kokeillaan. Ja sitten ne, joiden koneet eivät toimi, niin nostavat käteensä. Eli äänestys alkaa. 5919 kohdasta. Äänestys päättyy. kolme ääntä annettu, 20 puolesta, 22 vastaan, yksi tyhjää. Meidän täytyy laskea, meidän täytyy laskea. Täällä on nähtävästi useita koneita, jotka eivät toimi. Eli lasketaan äänet puolesta. 5919 Seberiltä äänet puolesta. Danke. Äänet vastaan. Ich auch. Okay. Wer enthält sich? Tyhjää. Hylätty. 20, 26 puolesta, 32 vastaan. Sitten 5920 Chris Davisilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5926 Jutta Haugilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5915. Tässä on kaksi identtistä 5916 myös. Äänet puolesta. A. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Äänet, ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 5908 haukilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5909 Jutta Haukilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5924 Ulmerilta puolesta vastaan tyhjää lasketaan. Eli puolesta. 5924 Tuomas Ulmerilta äänet puolesta. Wer ist dagegen? Vastaan. niukasti voitti 30 puolesta 28 vastaan. Viisi yhdeksän nolla seitsemän Haugilta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. kaksi Haugilta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5925 Ulmerilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5903 Eichhaut ja Sargentini puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin tämä on käsitelty loppuun. Kiitokset Jutta Haugille tästä hänen työstään.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 So, liebe Kollegen, wir kommen zum nächsten Tagesordnungs... Hyvät kollegat, siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan. Ja sydämellisesti haluan toivottaa tervetulleeksi. Halo, hyvät ihmiset. Tiedän, että on keskustelun tarvetta, mutta voitaisiinko nyt keskittyä? Dagmar, haluaisimme jatkaa. Pyydän hiljaisuutta. No niin, nyt voidaan aloittaa. Nyt voimme toivottaa keskuutemme tervetulleeksi Ruotsin puheenjohtajamaan edustajat nyt ihan tuplana. Jöran Heklundin toivottaisin tervetulleeksi, joka on hyvinvointiministeri Ruotsissa, ja Maria Larsson, joka vastaa vanhustenhoidosta ja terveydenhoidosta ministerinä. Ja mielestäni he ovat uploadien väärtit. Ja, wir wissen, dass die Schwede... Tiedämme, että Ruotsi puheenjohtajamaana on hyvin valmistautunut ja kunnianhimoinen. Me olemme jo muutaman saanut esimakua tästä tällä viikolla. Nyt olemme todella kiinnostuneita kuulemaan, että mitä te omista salkkuistanne koskevista asioista voitte kertoa ja aikaa tulee, mutta annan puheenvuoron heti Jörän Heglundille ensin. Tusen tack, herr Suurkiitos herra puheenjohtaja ja kiitokset tästä lämpimästä tervetuloa toivotuksesta. Uskon, että ne suhteet, joita me nyt tässä rakennamme, tulevat vaikuttamaan paljon sille, millä tavalla me voimme viedä eteenpäin tärkeitä kysymyksiä yhteisessä työssämme. Ja minulle on suuri kunnia saada tavata teidät Euroopan parlamentin Envi-valiokunnassa, jotta voimme keskustella terveyskysymyksistä, joita käsitellään Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Minä tunnen oloni hyvin etuoikeutetuksi siitä, että saan työskennellä terveyskysymysten parissa. Kysymysten parissa, jotka ovat niin hyvin keskeisiä ja tärkeitä meille ihmisille. Ne merkitsevät meille itsellemme paljon ja myös meidän ympäristöllemme. Eurooppa-barometrin tutkimuksessa viime keväänä, juuri ennen Eurooppa-vaaleja, tunnistettiin Äh, nimenomaan kuluttaja- ja terveyssuojakysymykset äh, kaikkein tärkeimmiksi kysymyksiksi äh, kansalaisille näissä Eurooppa-vaaleissa. Ja nyt on meidän yhteinen vastuumme huolehtia näistä kansalaisten kysymyksistä. Ja tämä on suuri haaste tulevana viitenä vuotena. Euroopan kansalaisten täytyy saada parasta mahdollista sairaanhoitoa silloin, kun he sitä tarvitsevat. EU voi luonnollisestikin vaikuttaa ja tukea hyvää terveyttä, vaikkakin täytyy muistaa, että terveyspolitiikan päävastuu on jäsenvaltioilla. Meillä on tiettyjä rajoituksia sille, mitä aloitteita voidaan tehdä eu tasolla, mutta siitä huolimatta kansallisen vastuusta, kansallisesta vastausta, vastuusta huolimatta, niin uskon, että meillä on EU:ssa paljon opittavaa toisiltamme nimenomaan sairaanhoidon alalta. Ja minä uskon, että kansalaisille on suuri lisäarvo siinä, että jäsenvaltiot tekisivät enemmän yhteistyötä. Joissakin niissä kysymyksissä, joista haluan keskustella kanssanne tänään, neuvosto ja parlamentti ja niiden kyky tehdä yhteistyötä ja sopia tulevat vaikuttamaan siihen, että saadaan tehtyä päätöksiä, joiden avulla Euroopan kansalaiset ja potilaat voivat paremmin. Kysymys on esimerkiksi direktiivistä, jossa käsitellään potilaiden oikeutta saada korvaushoidosta toisessa jäsenvaltiossa. Ja minä toivon, että keskustelut koko syksyn aikana ovat rakentavia. Ja haluan erityisesti painottaa sitä, että me olemme halukkaita halukkaita saamaan aikaan erittäin hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa. Se on meidän eduissamme, se on teidän eduissanne, mutta se on ennen kaikkea kansalaisten eduissa, että me huolimatta eri rooleistamme kykenemme tekemään yhteistyötä, jotta saamme aikaan niitä parannuksia, joita me yhdessä pidämme välttämättöminä. Minä tulen ihan lyhykäisesti esittelemään niitä kysymyksiä, joita Ruotsi on valinnut pääasioiksi syksyllä. Koskapa minä vastaan terveys- ja lääkekysymyksistä ja Maria Larsson kansanterveyskysymyksistä, niin te tulette saamaan kaksi esittelyä tässä ennen kuin ryhdymme keskustelemaan. Tästä syksystä tulee hyvin intensiivinen syksy sen vuoksi, että meillä on esityslistalla hyvin paljon asioita ja aikaa on vähän. Tämä merkitsee suurta haastetta Ruotsille puheenjohtajamaana, mutta me kuitenkin suhtaudumme luottavaisesti tähän sen vuoksi, että uskomme, että on paljon osapuolia, jotka haluavat tehdä yhteistyötä ja me olemme tietoisia siitä, että me emme kykene tätä yksin hoitamaan. Tämä vaatii yhteistyötä jäsenvaltioiden, parlamentin ja komission kanssa. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös kiittää sekä ranskalaisia että tsekki kollegoita erittäin hyvästä yhteistyöstä. Heidän työnsä viimeisen 12 kuukauden aikana erityisesti liittyen potilasoikeusdirektiiviin sekä antibioottiresistenssikysymykseen on vaikuttanut ratkaisevasti siihen, että meillä on nyt mahdollisuus, mahdollisuus saada aikaan tärkeitä poliittisia sopimuksia näissä kysymyksissä tämän syksyn aikana. Myös tuleva puheenjohtaja maa Espanja. Sen kanssa meillä on hyvät suhteet niin, että voidaan varmistaa jatkuvuus neuvoston työssä. Puheenjohtajakausi käynnistyi jo ensimmäinen heinäkuuta ja meillä oli aikamoinen käynnistys sen vuoksi, että Ruotsi järjesti silloin virallisen terveysministerikokouksen Jönköpingissä 6-7. heinäkuuta. Siellä keskusteltiin potilasoikeusdirektiivistä ja siinä keskityttiin erityisesti Euroopan parlamentin tarkistuksiin. Ja siellä ministerit kävivät lävitse hyvin tarkasti nämä parlamentin tekemät tarkistukset ensimmäiseen käsittelyyn niin, että kaikki jäsenvaltiot ovat tietoisia parlamentin kannoista. Me sitten keskustelimme siinä kokouksessa, miten jatkaa tästä eteenpäin. Ja ministerit sitten itse kertoivat aina, mikä kunkin jäsenvaltion prioriteetti oli. Tässä kokouksessa puhuttiin myös antibioottiresistenssistä, alkoholista sekä tästä uudesta influenssasta päähuippukokous järjestetään ensimmäinen joulukuuta Brysselissä. Me olemme kuitenkin suunnitelleet että ylimääräistä ministerikokousta 12. lokakuuta influenssakysymyksestä. Me tulemme järjestämään myös koko joukon asiantuntijakonferenssia eri aiheista. Ja joihinkin näihin kutsutaan ministereitä ja meidän toiveemme on, että me saisimme myös aktiivisen osallistumisen Euroopan parlamentin puolelta, niin että antaisimme mahdollisuuden parlamentille vaikuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja silloin parlamentti kykenisi vaikuttamaan aikaisin tähän yhteiseen politiikkaan. Nyt haluaisin hieman lähemmin kuvailla niitä kysymyksiä, eh, joita me aiomme käsitellä. Ensinnäkin direktiivi potilaiden oikeudesta saada hoitoa toisessa jäsenvaltiossa. Olen tämän jo tässä maininnut ja tämä on hyvin ähm, poliittisesti vaikea kysymys, koska jäsenvaltiot ovat äh, montaa eri mieltä tästä ja myös parlamentti on tuonut hyvin voimakkaita toiveita esiin. Kuten jo kerroin, niin komission ehdotus direktiiviksi äh, potilaiden oikeuksista ja hoitoon toisessa jäsenvaltiossa. Sitä on käsitelty jo Ranskan ja Tsekin puheenjohtajakauden aikana. Tässä direktiivissä on tarkoitus selkeyttää tuomio, EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä tällä alalla. Ja tässä on kysymys siitä, että pitäisi löytää ratkaisuja, jotka tasapainottavat näitä potilaiden oikeuksia saada hoitoa rajan toisella puolella ja toisaalta sitten jäsenvaltioiden vastuuta järjestää ja tarjota tarjota terveyspalveluita. Me olemme lukeneet ja miettineet parlamentin lausuntoa viime keväältä. Puheenjohtajamaa tavoitteena on, että saadaan aikaan poliittinen ratkaisu neuvostossa, mutta toki tämä riippuu myös siitä, että jäsenvaltiot ovat valmiita keskustelemaan rakentavasti ja neuvottelemaan, jotta saadaan aikaan kompromissi. Vaikkakin on tehty jo suuria edistysaskeleita, niin on vaikeita kysymyksiä ratkaistavana. Esimerkiksi se, miten eh, direktiiviä eh, toimeenpannaan, millä alueilla, varsinkin mitä tulee esimerkiksi yksityisiin hoitojärjestelmiin, jotka eivät liity sosiaaliturvajärjestelmään. Samaan koskee eh, näitä mekanismeja liittyen jäsenvaltioiden yhteistyöhön terveyshoitokysymyksissä. Ja sen lisäksi täytyisi myös saada rajat ylittävässä hoidossa varmistettua hyvä turvallisuus ja laatu tälle hoidolle. Vaikkakin tässä on vielä paljon avoimia kysymyksiä ja haasteita, niin uskon, että on mahdollista saada aikaan tästä sopimus. Ja minä toivon, että me saamme neuvoston, parlamentin ja komission tuen tälle meidän tavoitteellemme niin, että saisimme aikaan sitten rakentavan toisen käsittelyn. Sitten kysymykseen lääkepaketista. Toinen laaja kysymys, jota me haluaisimme tänä syksynä käsitellä, liittyy tähän äh, lääkeainepakettiin Ja tämä kuuluu, koostuu kolmesta osasta, eli äh, ihmisille annettava informaatio, väärennetyt lääkkeet sekä valvonta. Haluaisin aloittaa tästä kaikkein vaikeimmasta osasta, joka liittyy siis siihen, mitä informaatiota lääkkeestä annetaan suurelle yleisölle. Tsekki puheenjohtajakauden aikana kävi ilmi, että monet jäsenvaltiot priorisoivat enemmän näitä kahta muuta osaa tästä paketista, eli siis tätä valvontaa ja sitten väärennetyt lääkkeet. Ja Ruotsi on tästä samaa mieltä ja sen vuoksi me emme aio käsitellä tätä kolmatta osaa neuvostossa. Neuvostossa on ollut vaikeaa muun muassa tehdä raja ja ero mainonnan ja informaation välille, samoin kuin lääketeollisuuden roolille ja ja sille, että tässä on tavallaan tiettyjä perustuslain kaltaisia piirteitä. Neuvosto tulee sen sijaan keskittymään syksyn aikana paketin kahteen muuhun osaan. Kysymys on siis väärennetyistä lääkkeistä. Viime vuosien aikana markkinoille on tullut yhä enemmän väärennettyjä äh, lääkkeitä. Ja tämä, tämä halutaan estää tämän ehdotuksen kautta. Mitä tulee tämän turvallisuuden valvontaan, niin siinä on kysymys siitä, että halutaan tehostaa ja selkeyttää sivuvaikutuksista raportoiminen Euroopassa. Me tulemme tekemään kaikkeemme, jotta neuvosto pääsisi mahdollisimman pitkälle. Ja heti kun Euroopan parlamentti on käynnistänyt työnsä, niin toivomme, että voimme tehdä tehokasta yhteistyötä. Ja puheenjohtajamaan puolelta me olemme hyvin halukkaita käynnistämään yhteistyötä esittelijöiden kautta niin, että voimme käydä hedelmällistä vuoropuhelua, jotta päästään mahdollisimman pitkälle näissä asioissa vielä tänä syksynä. Sitten seuraava asia koskee antibioottiresistenssiä ja sähköistä terveydenhoitoa. Minun vastuualueellani olen tehnyt aloitteita kahdella alalla, jotka ovat tärkeitä. Kysymys on antibioottiresistenssistä ja sähköisestä terveydenhoidosta. Antibioottiresistenssistä antibioottiresistenssi on vakava uhka tulevaisuudelle ja tässä täytyy ottaa huomioon sekä hoitohygienia että se, miten paljon reseptejä määrätään. Mutta on myös ala, joka on unohdettu tässä keskustelussa, nimittäin se, että on myös tutkittava ja kehiteltävä uutta uusia antibiootteja. Tänä päivänä ei ole tarpeeksi kannustimia tutkia ja kehittää uusia lääkeaineita, joita tarvitaan. Ja sen vuoksi uusien antibioottien tarpeen ja nykyisten lääkkeiden kehittelyn välillä on syvä kuilu. Me tarvitsemme sen vuoksi yhteistyä toimia jäsenvaltioilta, EUn toimielimiltä ja lääketeollisuudelta niin, että yhdessä löytäisimme ratkaisuja ja että saisimme uusia antibiootteja siinä vaiheessa, kun vanhat eivät enää toimii. Ja tässä täytyy myös huomioida tämä globaali yhteys. Mitä tulee sitten tähän sähköiseen terveydenhoitoon, niin me haluamme vahvistaa EU:ssa yhteistyötä tällä alueella ja meidän mielestämme nyt aika on kypsä, jotta otetaan sähköinen terveydenhuolto poliittiselle esityslistalle. Tekniset esteet on oikeastaan lähes kokonaan poistettu ja nyt on aika ottaa käyttöön IT ja mahdollistaa se, että saadaan enemmän hoitoa niillä rahoilla, joita tälle sektorille panostetaan. Ja tässä on tehty tiettyjä laskelmia, jotka osoittavat valtavaa potentiaalia siitä, miten voidaan käyttää uuden aikaisia teknologioita, joiden kautta sitten kansalaiset saavat enemmän arvoa rahoillensa. Joten tässä meidän täytyy tehdä kaikkemme ja kaikki se, mikä nyt ylipäätään on mahdollista. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin mainita direktiivin, joka koskee elinluovutuksia ja elinsiirtoja. Me tulemme jatkamaan keskusteluita meidän puheenjohtajakautemme aikana, mutta emme tule kyllä ehtimään viemään tätä asiaa loppuun, vaan tästä tulee kysymys, jota käsitellään Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Ja näillä sanoilla, hyvät ystävät, haluan vielä kerran painottaa sitä, miten tärkeää on, että meillä on läheistä ja luottamuksellista yhteistyötä, että saavutamme tavoitteemme. Ja annan näillä sanoilla sitten puheenvuoron ministeri Maria Larssonille ja toivon, että saamme aikaa mielenkiintoisia keskusteluita ja hyvää yhteistyötä syksyn aikana kanssanne. Kiitos. Beste ordförande, ärade ledamöter. Jag vill instämma med Göran Hägglunds ord. Eh, arvoisat eh, jäsenet ja puheenjohtaja, olen samaa mieltä Göran Hägglundin kanssa siitä, että on todella mukavaa tulla tänne ja tavata teidät ja toivon mukaan saamme käynnistettyä hyvää yhteistyötä syksylle. Haluaisin myös eh, käyttää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella erityisesti teitä, jotka on tänne valittu te käynnistätte nyt ensimmäisen mandattikautenne ja toivotan teille onnea tässä tärkeässä työssänne. Minulla on vastuu kansanterveyskysymyksistä ja voisi sanoa, että koordinoitujen eh, panostusten tarve on suurta, samoin kuin yhteistyö on erittäin tarpeellista. Ja tuskin koskaan ollut niin tarpeellista kuin juuri nyt. Meillä on paljon erilaisia terveyteen liittyviä liittyviä haasteita edessänne ja nämä haasteet voitetaan yhteistyön kautta sen vuoksi, että nämä haasteet ovat yhteisiä koko Euroopassa. Mikään maa ei pääse eroon tämän uuden influenssan H1N1-vaikutuksista. Ja nämä pandemiakysymykset hän ovat suuri haaste ja sen vuoksi meillä täytyy olla hyvät valmiudet sekä kansallisella tasolla, eu tasolla että koko maailmassa. Haluaisin aloittaa kertomalla meidän panostuksistamme pandemia-alalla ja sitten mainitsen jotakin muista kansanterveyskysymyksistä, joita tulemme priorisoimaan tämän syksyn aikana. Jäsenvaltiot ovat jo pitkän aikaan työskennelleet ja valmistelleet sitä, että tulee tällainen influenssapandemia. 2005 perustettiin ECDC, eli Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Sehän sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa. Tämä viranomainen on tukenut jäsenvaltioita arvokkaalla informaatiolla ja pohjatiedolla tässä influenssassa. Se on merkinnyt erittäin paljon sille, että meillä on niinkin hyvät valmiudet kuin meillä tänä päivänä on. ECDC arvioi jo vuonna 2007, että valmiudet EU:ssa ovat ihan hyvät, mutta että oli kuitenkin asioita, joita oli kehiteltävä edelleen. Sen jälkeen onkin sitten ryhdytty lukuisiin toimenpiteisiin. Me olemme siis jo useiden vuosien aikana keskustelleet kysymyksestä ja useita neuvoston kokouksia on järjestetty niin, että on saatu hyvät edellytykset toimia mahdollisen kriisin aikana. WHOlla on koordinoiva rooli globaalilla areenalla ja se on tärkeä kulmakivi tässä globaalissa työssä. Mutta se on tärkeää myös, että EUn tason panostukset eh, tapahtuvat WHOn suositusten mukaisesti. Mielestäni eh, EUn eh, yhteistyö ja valmius on parantunut huomattavasti. Toki voidaan koko ajan tehdä enemmänkin. Se työ, joka käynnistettiin äh, Tsekin puheenjohtajakauden aikana, eli he kutsuivat koolle ylimääräisen neuvoston kokouksen 30. huhtikuuta, tätä työtä me tulemme jatkamaan. Äh, epävirallisessa ministerikokouksessa äh, Jönköpingissä heinäkuun alussa keskusteltiin influenssasta ja monet esittivät tukensa sille, että neuvosto tämän syksyn aikana hyväksyisi päätelmät, jossa valaistaan tärkeitä kysymyksiä jatkoyhteistyölle. Me olemme sen vuoksi ilmoittaneet ylimääräisestä ministerikokouksesta 12. lokakuuta ja siinä kokouksessa sitten keskustellaan influenssasta ja toivon mukaan hyväksytään neuvoston päätelmät. Eli tässä toimitaan kohtuullisen nopeasti. Puheenjohtajamaa on siksi neuvoston rakenteen puitteissa käynnistänyt uudelleen ryhmän, jossa käsitellään pandemia, pandemiakysymyksiä. Ja tässä pyritään erityisesti tarkastelemaan näitä moni, kaikkien sektoreiden lävitsemeneviä kysymyksiä, jotka liittyvät pandemiaan. Syksyn aikana tullaan käsittelemään muun muassa seuraavia asioita. Mahdollisuus saada rokotteita, että jäsenvaltiot eh, voisivat eh, yhdessä ostaa näitä rokotuksia, varsinkin ne jäsenvaltiot, joilla ei ole mitään sopimuksia rokotusten eh, valmistajien kanssa. Globaali solidaarisuus, kommunikaatiot sekä mahdollisuus työskennellä EUn taholla edelleen näissä kysymyksissä – Komissio työskentelee tällä hetkellä hyvin intensiivisesti influenssakysymyksen parissa ja he tulevat antamaan tiedonannon aiheesta syyskuun puolivälissä. Me pidämme tätä erittäin tärkeänä työnä ennen sitä, kuin ministerikokous järjestetään 12. lokakuuta. Meidän varmasti pitää palata tähän kysymykseen vielä useaan otteeseen tänä syksynä ja toivon luonnollisestikin, että te tukisitte ja sitoutuisitte myös tähän työhön. Haluaisin myös äh, kertoa, että heinäkuussa komissio äh, antoi äh, suosituksensa liittyen tähän vuosittaiseen influenssarokotukseen. Tämä ehdotus merkitsee sitä, että jäsenvaltioiden täytyy laatia toimintasuunnitelmat sille, millä tavalla saavutetaan tavoitteet. Ja tavoitteet ovat se, että yli 75 prosenttia yli 65-vuotiaista henkilöistä rokotetaan. Puheenjohtajamaa käynnistää neuvottelut äh, neuvostossa tästä suosituksesta. Sitten haluaisin käsitellä muutamaa muuta ajankohtaista asiaa. Ensimmäinen liittyy alkoholiin. Varmasti tiedättekin, että Ruotsi käynnisti jo edellisen puheenjohtajakautensa aikana 2001 vahvistetun yhteistyön EUn sisällä niin, että voitaisiin rajoittaa alkoholin vahingolliset vaikutukset. EU hyväksyi yhteisen strategian alkoholista ja tätä erittäin tärkeää työtä me haluamme nyt jatkaa. Syksyn aikana äh, Ruotsi puheenjohtajamaana tulee järjestämään läheisessä yhteistyössä DG Sankon kanssa sekä eurooppalaisen asiantuntijakonferenssin että myös maailmanlaajuisen asiantuntijakonferenssin. Ja me toivomme, että neuvosto tulee tekemään sitten tästä omat suosituksensa liittyen nuoriin ja alkoholiin. Me tulemme erityisesti keskittymään nuoriin ja alkoholin käyttöön, markkinointiin ja ylipäätään näihin vahingollisiin vaikutuksiin. Tässä globaalisessa asiantuntijakonferenssissa keskitytään siihen yhteyteen, joka alkoholilla ja köyhyydellä on tartuntatautien leviämiseen köyhimmissä maissa. Ja tämä konferenssi tullaan järjestämään yhteistyössä WHOn kanssa. Haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen konferenssiin, joka järjestetään täällä parlamentissa ensi viikolla 9. syyskuuta. Aiheena on alkoholi ja raskaus. Toivon, että voitte osallistua. Te olette ylipäätään lämpimästi tervetulleita kaikkiin näihin mainitsemiini konferensseihin. Toinen tärkeä alue on huumausaineet ja toivomme, että voimme hyväksyä neuvoston suositukset siitä, millä tavalla voitaisiin ennaltaehkäistä ja siirtää eteenpäin tavallaan nuorten huumeiden käyttöä. Ja me haluamme myös, että saataisiin aikaan rajoittavia toimenpiteitä, että käsiteltäisiin saatavuuskysymyksiä ja kansallista, kansainvälistä yhteistyötä. Savuttomat ympäristöt ovat myös tärkeitä. Tupakointi aiheuttaa paljon haitallisia vaikutuksia terveydelle. Me tulemme käsittelemään ehdotusta savuttomiksi ympäristöiksi. Tämä on ehdotus, jonka komissio julkaisi heinäkuussa ja me toivomme, että neuvosto voisi tämän hyväksyä joulukuussa. Tämä tullaan lähettämään teille vapaaehtoista käsittelyä varten. Sitten viimeinen asia, jonka haluan mainistaa, liittyy terveeseen ja hyvään ikääntymiseen meillä on edessämme demografisia haasteita, koska väestö ikääntyy koko ajan ja tämä ikääntyvä väestö, sillä on oikeus terveeseen ja hyvään ikääntymiseen. Tätä tullaan käsittelemään sosiaaliministereiden kokouksessa tämän syksyn aikana. Arvoisat parlamentin jäsenet, puheenjohtaja, on toki paljon muitakin asioita, joita kuin ne, mitkä olen maininnut, joita Euroopan tulisi käsitellä. Mutta ikävä kyllä ne täytyy jättää seuraavalle puheenjohtaja Troikalle. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja odotan mielenkiintoista keskustelua. Kiitos. Ja, vielen Dank an die beiden Minister- Kiitoksia molemmille ministereille. Itse asiassa terveys on teema, joka kaikkia ihmisiä kiinnostaa. Ja tietysti myös täällä valiokunnassa on asia, jota käsitellään intensiivisesti ja seurataan. Meillä on 15 minuuttia. kysymyksiä. 20 ihmistä on halunnut puheenvuoron. Puolitoista minuuttia kaikille, myös koordinaattorille, ja pyydän tässä solidaarisuutta. Minä täytyy tämän ujaa sitten käyttää. Kaikilla on oikeus saada puheenvuoro. Petteri Lisensi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia neuvoston puheenjohtaja, että molemmat muutamia huomioita omalta puoleltani. Terveysasioiden vaikutus kasvaa. Sen olen huomannut jo muutamia vuosia valiokunnassa työskennelleenä. Herra Haklundille, potilaan oikeudet, olen hyvä, että otat otitte sen prioriteetiksi. Katsokaa vielä tarkemmin Euroopan parlamentin tarkistuksia. Tekstit, jotka neuvostolta olen nähnyt, sieltä puuttuu joitakin huomautuksia harvinaisiin sairauksiin, joita me olemme ottaneet mukaan, joitakin muotoiluja eettisesti herkistä asioista, jotta voisitte ottaa mukaan ehkä. Ja sitten tämä voucheri-teema oli tärkeää siinä, että potilaat eivät joudu talousongelmien kanssa painimaan, kun hoito on hyväksytty. Siinä pyydän erityishuomiota. Lääkeainepaketti, se on kiistelty asia, myöskin kritiikkiä varmaan tulee siitä, että sitä käsittele sitä ollenkaan henkilökohtaisesti sanon. Minulla on sitä kohtaan, että neuvosto ei sitä päästä läpi noin vain, mutta teemalle täytyy vihkiytyä ja enemmän riippumatonta tietoa on potilaille ja pelkästään toimialalle. Sitten elimen 13, 15, 16 neuvoston ehdotukset elinsiirtoasiassa. Siinä on kyse tästä vapaaehtoista lahjoittamisesta. Lahjoittajien suojelu on aina parlamentin sydäntä läheltä. Nyt se on komissiossakin esille ja neuvoston pitäisi tukea. Sitten lyhyt huomio tästä Influenssasta ei pitäisi olla paniikissa, mutta ei myöskään leväperäinen. Pyydän, että erityisesti lapset otatte huomioon tämän uuden influenssan yhteydessä. Hoito, rokotus täytyisi katsoa lasten erityistarpeita vielä tarkemmin. Dagmar Otteret. Yksi sähkötyyliin. Pahoittelen, mutta ei ollut niin kovin hyvä esitys. mitä tulee terveydenhoitoon? Siihen kuuluvat potilasoikeudet, en ymmärtänyt ongelmianne. Yksityisten tarjoajien asian soveltamisella se on ihan sama. Jos joku jäsenvaltiossa on tämä hoito saatavissa, niin se täytyy olla muillekin saatavissa, huolimatta siitä, että kuka tämän palvelun toimittaa. Ei pitäisi olla ongelmia siinä, missä niitä ole. Sama myöskin turvallisuus ja laatutasot. Jos katsotte sitä tässä rajat ylittävässä terveydenhoidossa, niin myöskin yksittäisessä valtiossa katsotte samaa asiaa, koska on kauheita eroja turvallisuudessa ja laadussa ihan yhden jäsenvaltion sisällä. Älkää olko liian vaativia. Katsokaa niitä ongelmia, joita potilaalla todellakin on. Sitten parlamentin tarkistuksista. Herra Liisa puhui asiasta, joka on minunkin synnytäni lähellä on siitä tehnyt tarkistuksia. harvinaiset sairaukset, joissa, joita ei ole kaikissa hoitomahdollisuus kaikissa jäsenvaltioissa. Katsokaa sitä tarkemmin. Potilastiedot olisi skandaali ja häpeä, jos neuvosto ei väistä eikä ota tätä teemaa käsitelmäksi. Ratkaisu meidän tehtävä, jos ongelma on mainoksen, mainosten asiassa, mutta potilailla on oikeus enempään tietoon kuin nyt. Tämä pakkausliite on asia, joka ei riitä. Jos ette tiedä, ota tätä asiaa niin omaksenne, niin potilasjärjestöt tekevät. Te tarvitsette enemmän tietoa. E, ihmiset ei voi käyttää, käyttää pelkästään web Yhdysvalloissa. Tämä asia täytyy ottaa käsiteltäväksi ja parlamentti jatkaa asian käsittelyä. Ja Parvanova. Antonia Parvanova. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you to both ministers. Uh, Kiitokset molemmille ministereille. Nähdään, että ohjelmanne on hyvin kunnianhimoinen ja siitä iloinen, koska tämän toimikauden aikana näyttää siltä, että valiokuntamme on hyvin kiireellinen kansanterveyspaketin kanssa – näin ei ollut viime kaudella ja valiokunta on varmaankin kiireellisempi kansanterveydessä kuin koskaan aiemmin on ollut. Olisin kiinnostunut siitä, että aiotteko asiaa kehittää eteenpäin, kuten kollegani Dagmar Rottena sanoi, ei ole kyse pelkästään potilasoikeuksista kyse rajatyrittävissä tapauksissa, vaan myös turvallisuusasioiden eroista, laadusta, yleinen pääsy terveyshoitoon ja korkean tason tekniikan hoitoihin. Monet asiat. Meillä on eurooppalainen peruskirja potilasoikeukset jossakin maissa ei ole lainsäädäntö, jossakin maissa luotetaan siihen, mitä oletetaan että terveydenhoidossa olevan potilaan oikeudet. Te puhuitte jostakin ennaltaehkäisyasioista, mutta kun otetaan huomioon, että Tämän vuoden lopussa on tulossa, tulossa raportti terveyteen liittyvästä epätasa-arvosta. Aiotteko jatkaa tässä työtä, koska tämä, tässä on vielä paljon työtä tehtävänä tässä epätasarvossa jäsenmaiden välillä. Sitten tämä lääkäinepaketti, tämä on hyvin herk- arkaluontoinen asia ja liian paljon on pyritty löytämään tasapainoa tässä intresseissä, jotka koskevat toimialan ja teollisuuden eh, etuja ja ihmisten etu on meitä lähempänä ja tämä pitäisi ottaa myöskin huomioon. Kiitos. Bas Eikud. Sitten Bas Eikud. Thank you ministers for your very clear presentation. Kiitoksia ministerit hyvin. Minä olen täällä. Kiitoksia. Yksi kysymys rajattelyttävästä terveydenhoidosta. Parlamentilla oli suuri keskustelu tästä erityisesti, että mitä ehtoja tarvitaan ennakkoluvalle että sallitaanko rajatyrittävä terveydenhoito. Parlamentti teki hyvän työn siinä, kun se lisätetään joustoa näissä ehdoissa. Saitte hyvin rakentavat sanat siitä, että odotatte rakentavaa toista käsittelyä tästä uudesta mietinnöstä ja missä määrin sitten neuvosto tukee tätä lisää, lisäjoustavuutta ehdoille ennakkoluvalle rajat ylittävän terveydenhoitajan. Voitteko tätä vielä valaista enemmän? Very short, very good. Lyhyesti hyvä Maria Jana Janakudakis. You want? Sorry, there's been a mistake. We, we... Tässä oli virhe. Anna Rosbach. Sitten Anna Rosbach. Tack, Jag har Kiitos puheenjohtaja. Minulla on muutama kysymys sekä ministeri Heglumille että Larssonille. Ensin Heglundille. Tässä on kysymys nimenomaan tästä potilasoikeudesta. Tanskaksi sanotaan, että 10 prosenttia tanskalaisista ei saa esimerkiksi hammashoitoa. Nyt minun kysymykseni onkin, onko näillä lisää äh, potilaiden määrällä Ruotsissa hammashoidossa esimerkiksi vaikutusta sille, kuinka kauan ruotsalaiset joutuvat odottamaan? Ja onko laskettu, kuinka paljon ylimääräisiä työtunteja tämä aiheuttaa? Koska sehän vaikuttaa aika paljon siihen, jos kaikki potilaat lähtevät matkustelemaan sairauksiensa kanssa ympäri Eurooppaa. Sitten ministeri Larssonille. Vanhusten hoito Onko olemassa tällaista vanhusten aktiviteettiluetteloa eh, vanhuksille esimerkiksi kulttuuri, urheilu, muita toimia? Koska minä tiedän, että joissain eurooppalaisissa maissa on. Jos on, niin oletteko te kooneet eh, esimerkiksi tilastoja siitä, mitä tuloksia tällaisilla aktiviteeteilla on, ja että me voisimme sitten näitä tilastoja myös katsella? Schön, François Grostet. Sitten François Grostet. Kiitoksia. Haluaisin sanoa äh, Ruotsin hyvinvointiministerille, että en ollut ollenkaan vakuuttunut, kun hän puhui direktiivistä, joka koskee rajat ylittävissä tilanteissa potilaiden oikeuksia. Minä olen esittelijä Bowisin jälkeen olen erittäin huolissani, koska en kuullut, että teillä olisi todellista halua saada asioita menemään eteenpäin aikaa hukkaamatta. Haluaisin muistuttaa teitä aivan lyhyesti siitä, että Euroopan parlamentti vaatii, että noudatetaan tuomioistuimen päätöksiä. Vain tätä, ei mitään muuta. Tilanne on siis selkeä. Me emme halua mitään syrjintää terveysasioissa Euroopan kansalaisten välillä. Haluamme, että potilaat voivat saada itselleen mahdollisimman hyvää hoitoa. Haluamme ajatella kärsiviä ihmisiä. Odotan teidän taholtanne täsmennyksiä aikatauluun, koska Euroopan parlamentti tulee tarkkaan kuuntelemaan, mitä ehdotatte sitten lääkeväärennöksistä. Tässähän kyseessä rikollisuus. Me emme voi hukata aikaa. Meidän on päästävä eteenpäin. Meidän on tunnettava, että teillä on todellista poliittista tahtoa mennä eteenpäin. Sitten Rova ministeri, joka vastaa vanhustenhoidosta. Euroopan parlamentin alla 24. helmikuuta komissio hyväksyi kaksi ehdotusta, joiden tarkoituksena on torjua Alzheimerin tautia ja muita vanhenemisestä aiheutuvia hermoston rappeuttamista aiheutuvia tautoja. Meillä on 7 miljoonaa Alzheimer-potilaita ja tämä potilasta ja tämä summa tulee kaksinkertaistumaan. Pian tarvitaan konkreettisia ehdotuksia, jotta voidaan paremmin koordinoida sitä, mitä tehdään tutkimuksen alalla kaikilla, kaikissa näissä asioissa jäsenval- kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Haluaisinkin nyt tietää, aikooko Ruotsi puheenjohtajavaltiona edetä tässä asiassa? Merci beaucoup, Asa Westlund. Sitten Westlund. Kiitos puheenjohtaja. Mukavaa nähdä täällä ruotsalaisia ministereitä jälleen kerran paikalla. Minulla on kysymys ensin Jöran Heglundille aiheesta, josta juuri kuulimme. Minusta aikataulu kuulostaa aika tavallaan ei kovinkaan kunnianhimoiselta sen vuoksi, että tämä potilaiden liikkuvuusdirektiivi äh, on äh, erittäin kiistanalainen myös parlamentissa. Johtuuko tämä Ruotsin hallituksen omasta äh, kannasta vai riippuuko se jostain muusta? Eikö hallitus halua nähdä tätä mahdollisuutta saada aikaan nopeaa sopimusta? toinen kysymys on Marialle ja siinä on kysymys aiheesta, jonka kuulimme eilen ja myös tänään sinulta. Eli se, millä tavalla voidaan koordinoida äh, rokotuksia ja informaatiota influenssasta. Äh, meillä oli Rova Jakobi täällä eilen ja hän sai ihan eri asioita kuin mitä Ruotsi eilen sanoi lehdistötilaisuudessaan näistä rokotuksista. Hän nimittäin sanoi, että riskiryhmien rokottaminen tapahtuu vasta kauan sen jälkeen, kun ensin terveet henkilöt on rokotettu lokakuussa ja sitten vasta kauan sen jälkeen äänest, rokotetaan nämä riskiryhmät, koska tätä rokotetta ei ole vielä testattu riskiryhmille. Miten sinä kommentoisit tätä? Miten äh, Ruotsi puheenjohtajamaana kansallisesti tosin on antanut ihan eri informaatiota kuin äh, mitä ECDC antoi? Christopher Fjellner. Kiitoksia sinne Fjellner. Tack. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat ministerit, minä haluaisin palata tähän kysymykseen lääkkeiden informaatiosta. Me keskustelimme tästä Günther Verhoigenin kanssa eilen ja puhuimme erityisesti neuvoston haluttomuudesta viedä kysymystä eteenpäin. Minusta ja enemmistön mielestä tämä on aika merkillistä. Eikö olisi ihan hyvä prioritoida niitä asioita, joissa saadaan aikaan päätös, mutta ei se tarkoita sitä, että tämä potilaiden informoiminen vietäisiin niin kauas, että tuntuu siltä, että se haluttaisiin unohtaa. Tämä on kuitenkin asia, jota tämä parlamentti on vaatinut jo yli kahdeksan vuotta. Sen vuoksi haluaisin valittaa sitä, että emme voi odottaa mitään edistysaskelia Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Mutta kuitenkin pyytäisin, että te kertoisitte, miten nämä äh, voimakkaat äh, vastaväitteet neuvostosta ovat. Meidän on vaikea olla rakentavia ja tehdä yhteistyötä, jos me emme yksityiskohtaisesti tiedä, mikä ongelma on esimerkiksi mainonnan ja informaation välillä. Mitä pidetään vakavana informaationa tai siis hyvänä informaationa? Sitähän saavat oikeastaan vain ne, jotka pääsevät internettiin ja kykenevät itse sitä hakemaan. Internet on tullut jäädäkseen, emmekä me voi odottaa sitä, että neuvosto miettii tätä kysymystä. Sitten vielä tupakoinnista. Voisitko kertoa myös nuuskauksesta? Olisi hyvä tietää, mitä mieltä te siitä olette. Ja, danke. Ich darf an der Stelle eine Delegation aus dem... Äh, Nyt Sveitsin parlamentista toivotan delegaation tervetulleeksi. Tervetuloa ympäristö- ja terveysasioiden valiokuntaan. Dann hat das Wort Glennis Wilmot. Sitten Glennis Wilmot. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos molemmille ministereille alustuksista ja vastauksista. Otitte molemmat esille erittäin tärkeitä asioita, joita täytyy yhdessä hoitaa, mutta haluan keskittyä oikeastaan Alzheimerin tautiin. Maria Larssonille siis pääasiassa tämä kysymys. Haluan puhua Alzheimerin taudista ja muista tämän tapaisista sairauksista. Se on erityisesti ikääntyvän väestön kannalta tärkeä asia. Se aiheuttaa paljon huolta potilaille ja perheille, mutta on myös paljon kuluja EU-kusta, noin 130 miljardia euroa, joka on kamalan paljon rahaa. Komissio hyväksyi ehdotuksen, kuten tiedätte, heinäkuussa. Siinä puhuttiin e- etupäässä jäsenvaltioiden yhteisesti ohjelmoimasta, ohjelmoimasta tutkimus ponnistuksesta. Tämä ja kansanterveystest yleensä on sellainen, jossa koordinoitu toimi, toimet ovat suuressa arvossa EU-ssa, Mutta on huolestunut siitä, että tämä asia voi odottaa. Se on kiireellinen asia ja haluan tietää, miten aiot varmistaa, että saadaan edistystä tässä nimenomaisessa asiassa. Thank you very much. Uh, Ries. Merci, Monsieur le Président. Je vais être... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska jotkut omista kysymyksistäni on jo esitetty. Haluaisin vain tukea myös meidän taholtamme näitä selvityspyyntöjä koskien Alzheimerin torjuntaa. En sitä halua enää tässä toistaa. Ymmärrän kyllä, että prioriteetteja on paljon. Tässähän on nyt tuotu esille puheenjohtaja ei, ja valtion prioriteettien niitä tulee paljon. Tietenkin ymmärrän, että Alzheimerin torjunta ei ole mikään prioriteetti, vaan se on vaatimus, jota todella edellytän valtiolta selvityksiä tämän asian osalta. Mitä sitten tulee Aglunkin esityksen, toi Häglundin, Häglundin esitykseen, haluaisin vielä muistuttaa suosituksestamme ja viimeaikaisista töistä, töistä koskien elinten luovutuksia varmaankin tämän asian kanssa mennään Espanjan kaudella asti. Olemmehan nähneet, että Espanja on aivan parhaita oppilaita Euroopassa, ehkä paraskin tässä elinten luovutusalalla, joten parin merkille sen, mitä sanoitte. Edelleen haluaisin kuulla harvinaistaudeista, ette puhuneet tästä ollenkaan. Olemme työskennelleet paljon tämän asian puitteissa myös Rova Grostet Olemme tehneet paljon työtä professori Trakatelisin kanssa. Hän ei ole enää tässä parlamentissa jäsenenä. Nämä taudit ovat harvinaisia, koska ne koskevat vain kuutta kymmenestä tuhannesta, mutta heitä on kuitenkin 36 miljoonaa ja tarvitaan parempaa koordinaatiota tutkijoiden, potilaiden, lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan välillä huhtikuussa otimme asian kantaa täysistunnossa. Nyt haluaisin tietää, miten aiotte jatkaa tätä työtä ja, ja ottaa huomioon nämä välttämättömät prioriteetit. Si, Madame Michelle Rivasi. Kysykö Michel puhemies Hyvä puheenjohtaja, hyvät ministerit. Haluaisin palata tähän lääkepakettiin koskien tiedotuksesta, lääketiedotuksesta ja potilaille tiedotuksesta, esimerkkinä H1N1. Mitä tietoja meillä on rokotteista? Me emme edelläänkään tiedä, mitä, mitä lisäaineita niihin laitetaan, kuinka lääke laboratoriot voitaisiin pakottaa antamaan näitä tietoja, että hän antaisivat tarkat tiedot lisäaineita, koska hän tiedät, että millaisia myrkyllisiä vaikutuksia on esimerkiksi alumiinille, joka voi aiheuttaa Alzheimeria, myös elohopeneella ja formalehyydillä on vakavia vaikutuksia. Eilen puhuimme ECDCn edustajan kanssa, joka ei antanut vastauksia. Sitten huomataan, että rokotusten osalta on eri tapoja toimia eri maissa. Yhtäältä sanotaan, että kaikki rokotetaan, toiselta sanotaan, että vain riskiryhmät rokotetaan. Ja eilen ECDCn johtaja Rova Jakab kertoi, että riskiryhmiä ei voida rokottaa ensimmäisenä, koska e, tietoja ei ole riittävästi kliinisistä seurauksista. Ja kuten ruotsalainen kollegani sanoi, vasta marraskuun lopussa voidaan rokottaa riskiryhmät. Meillä ei ole edes siis potilaista objektiivista tietoa. Sitten vastuusta. Haluaisin tietää, kuka Ruotsissa vastaa sivuvaikutuksesta. Ovatko ne lääkelaboratorioita? Yhä useammin Yhdysvalloissa tai muualla huomataan, että nämä laboratoriot eivät enää halua kantaa vastuuta sivuvaikutuksista. Tämä on aika ihmeellistä. Vai onko hallitus vastuussa Ruotsissa? Mikä tilanne Ruotsissa on? Kiitoksia. Merci, Miroslav. Kiitoksia. Sitten Miroslav Mikolašik. E, dobrý deň všetkým. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, vážená pani ministerka. Váž... Puheenjohtaja, ministerit. Todellakin lyhyesti kysyn. Haluaisin onnitella kollega Rivasia, koska hän otti esille kysymyksen vei sanat suustani. Juuri tätä halusin kysyä kausi-influenssarokotteesta ja H1N1-rokotteesta. Tämä on todellakin ongelma. Ja kysymys, kuka on vastuussa, on todellakin paikallaan. Lääkeyhtiöt, ovatko ne vastuussa vai onko valtio vastuussa? Ja voiko puheenjohtajamaa osoittaa johtajuutta tässä suhteessa? Olen todellakin kiinnostunut eläin, elinten luovutusdirektiivistä. Siihen täytyy kirjoittaa huomiota. Olen itse ammattilainen hoitoalalla ja ymmärrän tarpeen saada aikaan edistystä siinä, että ne, jotka tarvitsevat elinsiirron, saavat asianmukaista hoitoa. Todellakin arvostan sitä, että Ruotsin puheenjohtajamaana – aikoo keskittyä lääkkeisiin, koska myöskin uusissa jäsenvaltioissa on sellainen trendi, että käytetään lieventäviä anteeksi, haittavaikutuksia omaavia lääkkeitä, jotka kyllä huoneen vaikutuksia. Monet niin se on tärkeä asia. Tu se zelo trudimo za konstanten napredek v boju proti raku. Kiitoksia. Täällä EU:ssa pyritään kovasti saamaan edistystä asiassa, jolla pyrittäisiin saamaan maksasyöpätapaukset, jotka liittyvät hepatiitis B, nopeasti esille ja aikaisin diagnostisoitua. Kysymykseni on sitten se, että pyrkikö Ruotsi puheenjohtajamaana ottamaan mukaan maksasyövän siihen, kun uudelleen arvioidaan syöpäseulontojen neuvoston uutta suositusta. Alkoholin väärinkäyttö huomiona oli tietysti mielenkiintoinen, joka myös liittyy tähän asiaan. Haluaisin kuulla kannastani tästä yhteydessä. Danke, Edith Estrella. Muito obrigada. Eu gostaria de retomar a diretiva da... Kiitoksia. Haluaisin vielä palata tähän direktiiviin, joka koskee rajat ylittäviä terveyspalveluja. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeä on ennalta annettu lupa ei ainoastaan potilaan turvallisuutta ajatellen, vaan myös siksi, että voitaisiin taata terveydenhuoltojärjestelmien kannattavuus ja jäsenvaltiossa, niin että voidaan tarjota yleismaailmallisia ilmaisia palveluja. Tämä on erittäin tärkeää ja näin Euroopan parlamenttikin mietinnössään totesi. Toinen asia, josta haluaisin puhua, koskee rokotteita. Haluaisin kiinnittää huomioon uutisiin, joita on julkaistu ja join, joita ei ole kritisoitu, joiden mukaan saat, rokotteisiin saattaisi liittyä erittäin haitallisia sivuvaikutuksia myös terveille henkilöille. Kansalaiset pohtivat nyt, onko suuri suurempi riski ottaa rokotus kuin kärsiä influenssa. Voiko neuvosto antaa takeita rokotuksien turvallisuudesta? kun on sanottu, että riittäviä kokeitakaan ei ole ehditty tekemään. Lopuksi haluaisin onnitella puheenjohtajavaltiota siitä, kuinka tärkeänä se tulee pitämään alkoholin liiallista käyttöä, erityisesti nuorten keskuudessa. Onnittelen myös tämän konferenssin järjestämisestä ja odotamme kiinnostuksella sen tuloksia. Kiitoksia. Corinne Lepage. Corinne Lepage. Merci, monsieur le président. Je très Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti, koska Michel Rivasi jo pitkälti esitti samat kysymykset, joita minäkin aion esittää. Minun mielestäni on erittäin vaarallista, ja nyt painetaan sanojeni tahallaan, kuvitella, että ei ole olemassa yhteisöllistä tiedotusta tästä H1N1-rokotteesta. Haluaisin, että pohtisitte hiukan, minkälainen uskottavuus on kansallisilla virastoilla, jos ne eivät ole keskenään yhtä mieltä ECDCn kanssa. Meillä on hyvin selkeä tapaus, esimerkki siitä, minkälaista tiedotusta EU olisi annettava. Voin olla vain yhtä mieltä Ruth Berentin kanssa yleisölle. Tiedottaminen on yksi yhteisön mm, tärkeimmistä asioista. Tässä velikonnassa tiedämme tämän erittäin hyvin ja, sen, ja on varana, että se siirtyy toiselle siellä, kun on tärkeämpiä asioita. Jos meillä ei ole riittävää tiedotusta yleisölle ympäristöasioissa, joka on äärimmäisen tärkeä, niin olen sitäkin huolissani, enemmän huolissani muista asioista. Merci beaucoup. Christina Guter. Sitten edustaja Korties. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Minun huolestuttaa kaksi asiaa. Potilaiden liikkuvuus ensinnäkin. Espanjalaisena tuen alan sääntelyä ja direktiiviä. Tosin tuen parlamentin enkä neuvoston versiota. Neuvosto puhuu aivan skandaalinomaisesti edelleen komission asiakirjasta. Kuitenkin meidän pitäisi pitää kiirettä mitä sitten tapahtuu, jos Ruotsin kaudella tätä ei hyväksytä, koska Espanjasta ei halua hyväksyä. Minusta tästä parlamentin asiakirjasta pitäisi keskustella jo nyt, eikä pitäisi tottua siihen, että puolidemokraattisesti keskustellaan komission asiakirjasta, vaikka parlamentin asiakirja on hyväksytty. Sitten kustannuksista ei voi eh, koskea näitä rahoja merkittäviä potilastapauksia. Ei voi olla niin, että se, joka lähettää potilaan, päättää, mitä se maksaa. Sitten influenssa kaksi perheenjäsentäni niin on jo kärsinyt sen heinäkuussa lähisukulaisiani niin pieniä lapsia. Erittäin vakava tilanne on johtuen diagnoosista koska influenssa sinänsä oli niin vakava, mutta terveyden, terveyskeskuksissa ei ole riittävää kapasiteettia ja diagnooseja tehdään ainoastaan sen mukaan, kuuluuko henkilö johonkin ryhmään vai ei, eikä oikeastaan tiedä, että onko tätä sairautta kärsitty vai ei. Ja mehän tiedämme, että tähän voi liittyä myös keuhkokuume. Meidän olisi nyt ryhdyttävä puhumaan vakavasti ja puhuttava kunnolla diagnoosistakin. Siitä ei riittävästi ole puhuttu. Richard Seber. Sitten Richard Seber. Kiitoksia puheenjohtaja. Toimiva terveydenhoitojärjestelmä edellyttää sitä, että kulut, jotka räjäyttävästä hoidosta tulevat, on asia, jossa on yksi ongelma. Maat, joissa on korkeat kulut, mitä tässä asiassa Ruotsi aikoo tehdä, että ne maat, joiden potilaita hoidetaan muissa maissa, maksavat nämä kulut nopeammin. Sitten tämä etuseteli voucher ja ennakkolupajärjestelmä. Onko Ruotsilla puheenjohtajana maana että mitä potilaat voivat tehdä, mitä potilaan puolesta voidaan tehdä konkreettisesti, ettei potilaan itse pitäisi maksaa suuria maksuja. Sitten alkoholi, viimeinen kysymys, onko todellakin järjestää vain konferenssi tästä asiasta. Tiedän, että erityisesti nuoriso, valitettavasti minunkin jäsenvaltiossani, käyttävät yhä enemmän alkoholia ja siitä voi aiheuttaa suuria sosiaalisia ongelmia, eikä siinä voisi ottaa kovempia keinoja käyttöön. Dankeschön. Gilles Pagnot. Oui, euh, quelques mots euh, après lyhyesti vielä tästä influenssasta. Tämähän on valtavan tärkeä asia tulevina viikkoina. Margaret Chan, WHOn eh, pääsihteeri, vastasi joitakin päiviä sitten, kun häneltä kysyttiin, mitä eniten tarvitsemme tässä torjunnassa. Hän vastasi välittömästi, että Tarvitsemme poliittista johtajuutta, hyviä torjuntasuunnitelmia, hyvää koordinaatiota. Minun mielestäni Euroopan unioni ja te vastuupaikallanne teillä pitäisi olla tällainen johtajuusrooli. Ei ainoastaan koskien tiedotusta, vaan myös koskien useita lääketieteellisiä asioita, jotka ovat vielä hieman avoimia ja kysymyksiä on vielä avoimena koskien muun mm. muassa näitä sivuvaikutuksia näiden rokotteiden kohdalla, niin kuin juuri sanottiin. Myös rokotteiden annostukset ovat vielä kysymysmerkkinä, jos niin kuin WHO arvioi 30 prosenttia sairastuu tähän yli 6 miljardista 130 miljoonaa rokotusannosta on aika vähän. Michel Rivasin kysymys onkin erittäin tärkeä, kun ajatellaan sairastuneita henkilöitä. Asiantuntijat ovat muistuttaneet, että 40 prosenttia kolman tapauksesta tulevat koskemaan hyvä, hyvässä terveydessä olevia no- nuoria aikuisia. He kuolevat keuhkokuumeeseen 5-7 päivän kuluessa. Kyseessä on siis merkittäviä tiedotusta koskevia kysymyksiä ja nyt pyydämme teiltä vastauksia. Merci, Krista, Christa Klaas. Kiitoksia, Krista Klaas. Kiitoksia, rouva neuvoston puheenjohtaja. Pandemiakysymykset ovat sellaisia, että näihin kysymyksiin välttämättä voi vielä vastata, mutta puhuitte lausunnossanne yhteistä ponnistuisista rokoteasiassa. Onko syytä epäillä, että lopussa ei tulisikaan varastoon tarpeeksi rokotteita, ettei sitä kehitetä tarpeeksi, mitä komissio ja neuvosto erityisesti tekee sinne, jotta tarpeeksi rokotetta saadaan käyttöön. Ja miten jako sitten tehdään, koska siinäkin tulee suuri haaste esille. ministeriössänne. Teillä on siellä kansanterveys ja ikääntyneet ihmiset siellä on haaste edessä, kun väestö ikääntyy Euroopassa. Elintarvikemerkinnät juuri ikääntyvien ihmisten osalta, niin huolehtikaa siitä, että hyvin ymmärrettävät ja luettavat yksinkertaiset merkinnät saadaan. Ja erityisesti ikääntyvien ihmisten neuvonta ja koulutus otetaan etusijalle tässä elintarvikeasiassa. No sitten alkoholiin tartutte, käyttäkää kieltä. Johdonmukaisesti alkoholin käytössä pitää puhua, silloin olla, saatte meidät puolellamme. Ei ole niin, että viinilasi, jonka hyvän aterian yhteydessä juo ei ole tätä, kyse on väärinkäytöstä kohtukäyttö on Euroopassa kulttuuriin kuuluu ja mutta jos näin tehdään, niin sitten olemme mukana tässä. Jorgo Hatsimarkakis. Sitten vielä Jorgo Hatsimarkakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri Heklund, halusin puheenvuoron, kun puhuitte tästä potilasinformaatioprojektista, ettei sitä jatkettaisi. Minä en sitä ymmärrä ja protestoin vahvasti sitä vastaan ja ihan henkilökohtaisesti puhun teille, koska te itse olette tämän järjestelmän kannattaja ja mielestäni ei ole parempaa aikaa kun nyt järjestelmä, jonka olemme tuonneet e, Ruotsista Eurooppaan, FAS-järjestelmä. Kenen pitäisi FAS-järjestelmän, joka nyt on Euroopanisoitu, e, kenen pitäisi sen puolesta puhua, ellei Ruotsin puheenjohtajamaana en ymmärrä tätä ilmoitusta. Pääministeri on sen puolesta, Euroopan ministeri on sen puolesta, sillä Marston eilen sanoi minulle, oli luonani, vahvisti vielä kerran, että Ruotsin hallitus on tämän puolesta. Voin sanoa teille. Ruotsalainen esittelijä täällä on, joka kuuluu hallituspuolueeseen vielä. Ei ole parempaa tilaisuutta kuin tämä työ, jota yli kymmenen vuotta on täällä tehty. Ja viimeinkin on, jos näin kehutaan, on saatu Ruotsin tasolle, niin nyt se otetaan pois, kun ilmeisesti ei ole neuvostossa enemmistö enemmistö puolesta täytyy tehdä töitä. Me odotamme, että myöskin neuvostossa, niin kuin me täällä parlamentissa, kompromissia enemmistöä ja rakennette niin, että tämä nyt saadaan tehtyä, koska yhtä asiaa emme halua. Emme halua 2009 sanoa, että emme haluaisi vastuunalaisia aikuisia potilaita. No nyt otetaan mainonta-argumentti mukaan, että meillä etiikkaongelma, se on ongelma näissä sairauskassissa, jotka sanovat, että informoitu vastuunalainen potilas on liian kallis. Missä ollaan, jos tätä ei haluta vuonna 2009, ministeri? Kiitoksia. So, das war ein Marathon an äh, Fragen und Kommentaren. Sie sehen, wie viel Kompetenz hier im Ausschuss ist, auch wie viel Engagement. Wir sind jetzt ganz gespannt auf Ihre Antworten. Who starts? No niin, sitten Maria ja Göran. Niin, Göran Heglund aloittaa. Kiitos. Tässä tuli koko joukko kysymyksiä. Ja ilahduttavaa kyllä, minulla on aika paljon vastauksiakin, niin toivottavasti nyt voin yhdistää kysymykset ja vastaukset. Jos mä tässä ryhmittelen hieman näitä kysymyksiä. Monet kysymykset liittyvät liittyivät nimenomaan potilaiden liikkuvuuteen, joka kuuluu minulle. Sitten toinen liittyi turvallisiin lääkkeisiin ja lääkekysymyksiin myös. Ja sitten vielä kolmas osa liittyi näihin elinluovutuksiin. Äh, Eli nämä asiat nähtävästi kiinnostavat eniten. Yritän ihan nopeasti antaa mahdollisimman hyvät vastaukset. Mitä tulee kysymykseen, potilaiden liikkuvuudesta, niin se mitä täällä on sanottu, se on hyvin tärkeä kysymykset. Ja Ruotsi puheenjohtaja maana meidän kunnianhimonamme ja tavoitteenamme on viedä tämä asia päätökseen tämän kauden aikana. Mutta teidän tulee tietää, että me olemme kohdanneet hyvin paljon erilaisia argumentteja jäsenvaltioista ja nämä argumentit liittyvät monenlaisiin ongelmiin. Ja meidän täytyy pyrkiä nyt löytämään kuitenkin enemmistö taaksemme ja sitten me tuomme sen parlamenttiin toiseen käsittelyyn. Siis meidän täytyy saada enemmistö neuvostossa taaksemme ja puheenjohtajamaan tehtävänä on pyrkiä tähän te tiedätte, että meidän täytyy löytää tasapaino yhtäältä potilaan mahdollisuuksien ja oikeuksien kesken päästä toisiin maihin hoitoon ja toisaalta huolehtia kansallisista eduista, turvata järjestelmä, joka vastaa kansalaisten tarpeita. Meillä on koko joukko eri kysymyksiä, joita täällä aiheesta otettiin esiin, ja yritän niihin nyt vastata. Yksi liittyi näihin äh, vouchereihin, eli siis mahdollisuuteen äh, maksaa voucherilla niin, että yksittäisen ihmisen ei tarvitse maksaa käteisellä rahalla. Ja minun mielestäni se olisi ihan hyvä järjestelmä, koska muutenhan tässä olisi kysymys järjestelmästä, joka käy vain niille, joilla on paljon rahaa, eikä lainkaan niille, joilla on vähemmän äh, taloudellisia voimavaroja. Ja tämä on kysymys, jonka parissa työskentelemme hyvin intensiivisesti. Sitten tässä puhuttiin tästä ennakkoluvasta. Tähän liittyy hyvin paljon erilaisia intressejä neuvostossa ja meidän täytyy löytää jonkinlainen ratkaisu, jolla me osittain saamme ratkaisun ja osittain myös vastaamme potilaiden tarpeeseen liikkua rajojen ylitse. Osa näistä kysymyksen esittäjistä ilmaisi tiettyä turhautuneisuutta ja tahtoa päästä eteenpäin. Ja minun mielestäni minun roolini on nimenomaan se, että minun täytyy saada vietyä tämä asia päätökseen meidän puheenjohtajakautemme aikana. Ja siinä asiassa tulen tarvitsemaan tukea. Tähän liittyy luonnollisesti myös jälleen se, että me tarvitsemme taaksemme enemmistön, muuten emme pääse eteenpäin. Mitä tulee sitten ylipäätään lääkkeisiin, meillä on näissä kolmessa osassa tässä lääkepaketissa tällä hetkellä neuvostossa ei ole edellytyksiä Ruotsin puheenjohtajakauden aikana päästä sopimukseen informaatiokysymyksessä. Me emme saa neuvostossa enemmistöä tälle kysymykselle. Ja siksi me keskitymme nyt siihen, että viemme päätökseen nämä kaksi muuta osaa, jotka toki nekin ovat tärkeitä. Mielestäni tämä informaatioosuus on hyvin tärkeä, mutta olemme todenneet, että meidän puheenjohtajakautemme aikana emme kykene viemään tätä päätökseen. Tähän liittyy monenlaisia kysymyksiä ja osa näistä kysymyksistä ovat sellaisia, että monilla mailla on perustuslaillisia ongelmia. Ja kuten te tiedätte, perustuslailliset ongelmat eivät ratkea puolessa vuodessa, kuten tiedätte, vaan tällaiset ongelmat vaativat hyvin perustavia tutkimuksia ja jos ei se onnistu, niin meidän täytyy etsiä jokin toinen keino päästä eteenpäin. Mitä sitten tulee tällaisiin erityislääkkeisiin, tämä on hyvin keskeinen ala. Aloitetaan nyt ehkäpä näistä harvinaisista sairauksista. Jäsenvaltiot ovat neuvoston suosituksesta päässeet yksimielisyyteen siitä, että tarvitaan enemmän yhteistyötä ja koordinointia harvinaisten tautien kohdalla. Esimerkiksi tietokantoihin, josta voisi sitten löytää informaatiota jäsenmaiden rajojen ylitse. Nyt on vielä liian aikaista katsoa, kuinka tämä asia kehittyy. Mitä tulee harvinaisiin sairauksiin, niin Ruotsi on tehnyt aloitteen pilottiprojektista liittyen näihin erityisten tautien erityisiin lääkkeisiin. 29. heinäkuuta Tukholmassa pidettiin tällainen konferenssi, jossa sovittiin, että käynnistetään pilottiprojekti, jossa kerätään tietoa ja vaihdetaan tietoja tiettyjen erityislääkkeiden vaikutuksista. Ja toinen kokous tämän projektin puitteissa tullaan järjestämään tämän syksyn aikana. Mielestämme tämä on erittäin tärkeää, koska vaikkakin kussakin jäsenvaltiossa ehkä on vain muutamia henkilöitä, joilla on jokin erityinen tauti, niin heillä on kuitenkin oikeus hoitoon. Ja Euroopan tasolla näitä ihmisiä on kuitenkin aika paljon sitten. Ja on välttämätöntä, että me EUn kautta työskentelemme rajojen ylitse niin, että voimme myös vastata näiden potilaiden tarpeisiin. olikohan tässä nyt sitten vielä muita kysymyksiä, jotka kuuluivat minulle. Monet näistä kysymykset liittyivät rokotuksiin, joka on Maria Larssonin ala. Elin luovutukset. Tässä me olemme tehneet läheistä yhteistyötä espanjalaisten kollegoittemme kanssa. Ja tässä on kysymys nimenomaan siitä, että meidän täytyisi saada eh, ihmiset halukkaiksi eh, elinluovutukseen. Ja espanjalaisilla on tässä hyvin paljon osaamista viedä kysymystä eteenpäin. Keskeisesti kysymys on siitä, että löydetään turvallisia, eh, varmoja muotoja sille, että voidaan toteuttaa elinluovutuksia – ja mehän tiedämme, että monissa jäsenvaiheissa meillä on paljon tehtävää omassa kotimaassamme, jotta voimme sanoa, että olisimme saavuttaneet tarpeellisen tason ja määrän ihmisiä, jotka ovat halukkaita elinluovutuksiin. Meillä on paljon tekemistä kansallisella tasolla, mutta varmasti voimme tehdä myös paljon yhdessä eu tasolla. Mutta hyvin pitkälti tässä on kysymys laadusta, turvallisuudesta, varmuudesta tämä on kuitenkin asia, joka pelastaa monen ihmisen elämän. So mycket för engagemang. Kiitokset eh, tästä eh, mielenkiinnosta ja, ja suuresta määrästä jännittäviä kysymyksiä. Oli todellakin kivaa tulla tänne. Toivottavasti voin nyt tässä selventää jonkun verran ja vastata kysymyksiin. Olen tässä nyt yhdistänyt näitä kysymyksiä, koska tässä on hyvin pitkälti ollut kysymys eh, asioista, jotka liittyvät influenssaan ja sitten myös ikääntymiseen. Ensinnäkin se, että me saamme koko ajan enemmän ja enemmän ikääntyviä ihmisiä. Jokaisessa jäsenvaltiossa demografinen kehitys on se, että ihmiset ikääntyvät. Ja sen on hienoa. Tämä osoittaa, että yhteiskuntamme ovat hyvinvointiyhteiskuntia ja siitä meidän täytyy olla iloisia. Toisaalta sitten meidän täytyy, tai siis me näemme, että monet vanhukset ovat terveitä ja aktiivisia, ja sen vuoksi meidän täytyy yrittää saada heidät pysymään aktiivisesti myös työmarkkinoilla, koska töissä käyminen pitää myös heidät terveinä, edistää terveyttä pysyä töissä. Mutta kysymys on myös siitä, että meillä täytyy olla valmiudet antaa hoitoa ja hoivaa silloin, kun sitä tarvitaan. Ja sen myötä, että ikääntyy, niin yhä useampaan iskee dementia sairauksia, joista Alzheimer on yksi. Vanhustenhuolto on ennen kaikkea kansallinen kysymys ja kansallinen vastuu, se on tietenkin selvä. Mutta olen kuitenkin ihan vakuuttunut siitä, että me voittaisimme paljon tekemällä yhteistyötä selkeämmin kuin mitä tähän mennessä on tehty. No siksi olen kovin iloinen tästä yhteistyöstä, mitä meillä on ollut Troikassa aikaisemmin, aikaisempien puheenjohtajakausien kanssa vanhusten kysymyksistä. On tärkeää, että nämä kysymykset pysyvät äh, esityslistalla ja että niillä on jatkuvuutta. Ja minun tavoitteenani on myös se, että Ruotsi puheenjohtajamaana asettaa nämä vanhuskysymykset pysyvämmin EUn esityslistalle. Minä uskon, että me tarvitsemme enemmän myös vertailevaa tilastotietoa, erityisesti siitä, mikä merkitys terveyttä edistävillä toimenpiteillä on äh, vanhuuden laadulle ja miten paljon ne vaikuttavat äh, vanhusten hoitoon. Se, mitä me nyt ensimmäisenä teemme, on se, että yritämme saada neuvoston päätelmättä äh, päätökseen joulukuussa luonnollisesti tämän asiantuntijakonferenssin suositusten pohjalta. Odotan innolla tätä työtä. Minusta on hyvin tärkeää ja keskeistä, että se on mukana pysyvämmin EUn agendalla ja että me vaihdamme kokemuksia siitä, millä tavalla me hoidamme tätä haastetta. Tämä tieto on hyvin tärkeää ja arvokasta, jos me haluamme muotoilla hyvällä tavalla vanhustenhuoltoa tulevaisuudessa. Sitten kysymys influenssasta. Tämä on oma kysymyksensä. Haluan painottaa, että me otamme tämän hyvin vakavasti ja me työskentelemme tässä äh, kilpaa kellon kanssa, ajan kanssa, joka vuoksi me olemme kutsuneet ylimääräisen ministerineuvoston koolle, jossa esityslistalla on vain ja ainoastaan influenssakysymys, jossa käsitellään se, mitä me tähän mennessä tiedämme. Tämä on mielestäni niin keskeinen kysymys, että emme voi odottaa joulukuuhun asti, vaan asioita on tehtävä jo ennen sitä. Myös tällä alalla on tärkeää sanoa, tämä on jäsenvaltioiden toimivaltuus. Ja olemme valmistautuneet eri tavalla ja ECDC on arvioinut kunkin jäsenvaltion kykyjä ja valmistautumista ja sanonut, että tässä menee ihan hyvin. Mutta kuitenkin me voimme tehdä yhteistyötä tässä. Ja yhteistyö tässä on myös lisäarvo. WHO hoitaa sitten tätä kansainvälistä ja globaalia seurantaa. ja sitä meidän EU-ssa tulee luonnollisesti kunnioittaa, mutta kuitenkin on arvokasta tehdä myös monia asioita yhdessä. Tämä johtajuus, josta Margareta Chan puhui, niin selkeästi se löytyy myös EU-tasolta. Jäsenvaltiot haluavat päästä eteenpäin monilla sektoreilla. Ja sen vuoksi tässä nyt pyritään löytämään uusi strategia jäsenvaltioille, joka voitaisiin hyväksyä 12. lokakuuta. Ne kysymykset, joita esityslistalla nyt on keskusteltava, ne otin ne esiin tuossa alkupuheenvuorossani, mutta kysymys on esimerkiksi kommunikoinnista, kommunikaatiokysymyksistä, ja minua ilahdutti, että se hotelli, jossa minä täällä Brysselissä asun, näin, että ECDC oli jo asettanut pieniä tällaisia lappusia hissiin siitä, millä tavalla voi suojautua tartunnalta. Eli siis tartuntasuojaviranomaiset ovat jo tehneet kaiken näköistä, mutta ehkäpä tätä voitaisiin parantaa jäsenvaltiotasolla jonkinnäköisen yhteisen toimenpiteen kautta. Me tarvitsemme yhtäläistä kommunikointia Tämä on myös kysymys, johon liittyy globaali solidaarisuus. Millä tavalla me toimimme, jos rokote ei riitä kaikille? Kysymys voi olla siitä, että ostetaan yhdessä näitä rokotteita, taikka siitä, että myydään edelleen niitä rokotteita, jotka jäävät ylitse jossain maassa. Nämä ovat hankalia kysymyksiä sen vuoksi, että tässä on myös juridisia ongelmia. Mutta nämä ovat kuitenkin sellaisia kysymyksiä, joiden parissa komissio työskentelee, voidakseen tehdä siitä sitten ehdotuksia. Ja luonnollisesti me teemme sitten komission kanssa intensiivistä yhteistyötä. Mitä sitten tulee tähän rokotteeseen, rokottamiseen ja rokottamisten turvallisuuteen, niin olen hyvin vakuuttunut siitä, että se, turvallisuusjärjestelmä, joka meillä on, toimii hyvin. Ajattelen tässä luonnollisesti EMEA, mutta luonnollisesti myös sitä, että jokaisella jäsenvaltiolla on omia valvontajärjestelmiensä. Joten kun tämä rokote on valmis ja hyväksytty, niin minun mielestäni me voimme kyllä hyvin turvallisin mielin käyttää tätä rokotetta. Se, että tämä on turvallinen rokote, ja me odotamme sitä, että se hyväksytään, testataan ja hyväksytään, on tärkeää, ja että me noudatamme niitä suosituksia, joita annetaan. Joku kysyy täällä lasten rokottamisesta. Ja se, mitä tähän mennessä on sanottu, on, että alle kolmevuotiaat lapset joutuvat hieman odottamaan tätä rokotetta, mutta että pikkuhiljaa voidaan rokottaa aina kuusi kuukautisiin lapsiin asti. Mutta tämä on tällä hetkellä tilanne ja me luonnollisesti seuraamme koko ajan annettuja suosituksia. Tärkeää on luonnollisesti myös se, että kansalliset viranomaiset aktiivisella tavalla tekevät yhteistyötä WHO ja ECDCn kanssa kommunikointi eroavaisuuksia luonnollisesti voi aina syntyä ja sen vuoksi on aina palattava tiedon lähteelle. Ja se, mitä minä kuulin nyt tästä eilisestä ECDCn puheenvuorosta, oli minulle uutta. Minä olen toiminut sen mukaan, mitä kansalliset viranomaiset omassa kotimaassani sanoivat ja on varmasti niin, että koko ajan tulee lisää informaatiota. Ja on myös niin, että kaikkia vastauksia ei ole olemassa etukäteen ja se on vain otettava niin, että tietyt vastaukset saadaan vasta myöhemmin. Mutta me otamme tämän kysymyksen hyvin vakavasti ja me olemme ottaneet tämän korkealle esityslistalle. Me olemme kutsuneet ylimääräisen neuvoston kokouksen koolle ja me haluamme keskittyä kysymyksiin, joilla on lisäarvoa EUn tasolla. Ja lopuksi vielä on erittäin tärkeää että rokottaa väestö siellä, missä siihen on mahdollisuus. Sitten tähän alkoholikysymykseen. Kiitokset tästä kannustuksesta siitä, että tämä on tärkeä kysymys. Onhan niin, että Euroopan väestö on etunenässä, mitä tulee alkoholin kulutukseen koko maailmassa. Ja tämä herättää kysymyksiä. Minusta on ollut erittäin mielenkiintoista seurata keskusteluita neuvoston kokouksissa, koska niissä ollaan tänä päivänä hyvin pitkälle yksimielisiä siitä, että alkoholi on kansanterveyskysymys, joka on otettava vakavasti. Kehityskulut ovat hyvin samankaltaisia, varsinkin mitä tulee nuoriin ja alkoholin käyttöön. Täällä vaadittiin eh, voimakkaampia toimenpiteitä kuin vain järjestää konferenssi. Ja haluankin eh, tässä sanoa, että me toivomme, että tämä johtaisikin neuvoston päätelmiin, joka sitten on paljon enemmän kuin pelkkä konferenssi. Sitten muutama kysymys, jonka voi lyhykäisesti vastata. Antonia Pananova kysyi kansanterveyskysymyksistä ja tästä tiedonannosta, jonka komissio antoi terveydenhuollosta ja sen laadusta. Tai tämä tiedonanto tulee syyskuussa ja tämä on asia, jota me emme ehdi käsitellä puheenjohtajakaudellamme. Ja sitten Christophe Fjellner, joka esitti hyvin lyhyen kysymyksen nuuskasta, joten voi vastata yhtä lyhykäisesti. Nuuska ei ole kysymys, jonka me otamme esiin Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Kiitos. Ja, dann vielen Dank an die beiden Minister und Kiitoksia molemmille ministerille ja neuvoston puheenjohtajille. Intensiivisesti seuraamme Nämä asiat ovat hyvin valiokunnan sydäntä lähellä. Ihmiset tuolla odottavat Euroopan lisäarvoa ja sekin liittyy tähän. Ja nyt tämä kokous päättyy. 30. syyskuuta tapaamme uudelleen.